information to all the members of... Annin tieto kaikille teollisuusvaliokunnan jäsenille ja muillekin kollegoille. Seuraava kokous on 5. marraskuuta kello 15 puolesta seitsemään. Ja se on kai maanantain. 5. marraskuuta. Niin, Siinä kaikki tiedotusasiat. Ja nyt odottelemme sitten matkailuvaliokunnan kollegoita. He ovat tulossa. His Excellency. Uh, no niin. Hyvät kollegat kahdesta valiokunnasta, teollisuusvaliokunnasta ja matkailuvaliokunnasta, tervetuloa yhteisen valiokuntakokoukseen. Jos huomiota ei ole, niin voimme hyväksyä esityslistaluonnoksen. Pari tiedotusasiaa. E-meeting-sovellus on kaikkien valiokuntien kollegoiden käytössä. Poliittisten ryhmien avustajat voivat käyttää tablettejaan löytäkseen kokousasiakirjat ja kokous välitetään myöskin verkossa suorana. Minulla oli kunnia toimia toisena puheenjohtajana Delin kanssa. On hienoa, että voimme kumpikin toimia puheenjohtajina – ja vastata yhdessä tästä yhteiskokouksesta. Jos haluatte sanoa muutama sana tässä aluksi, niin olkaa hyvä. Monsieur Buzek, cher collègue. Hyvä edustaja Busek, arvoisat kollegat, minullekin on suuri ilo saada olla puheenjohtajana tässä kokouksessa teidän, teidän luonanne. Tietysti olisi kiva, jos täällä olisi vähän vähemmän tätä taustahälyä, koska nämä ovat kokouksessa täytyy keskittyä varsinkin kun puhutaan konkreettisista tavoitteista, meidän täytyy todella keskittyä huolella. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia valiokunta, niin TRAN-valiokunnan jäseniä sitä, että ovat täällä, kuten myöskin ITRE-valiokunnan jäseniä tästä keskustelusta, joka on avoin, mutta syvällinen. yhteenliittyminen Euroopassa on äärimmäisen tärkeää, jotta saamme aikaiseksi liikennealalla hyvät verkostot, kuten myöskin energiassa, digitalisoituneessa Euroopassa, ja saamme aikaiseksi synergiaa. Siksi kaikkea tätä täytyy katsoa yhdessä, kun erityisesti puhutaan kuljetuksesta liikenteestä. Meille tavoitteet ovat selvät. TEN-verkot yhdistävät eurooppalaisia kaikkialla. Ja kun puhun eurooppalaisista, puhun kansalaisista, puhun yrityksistä, puhun taloudellisesta toiminnasta ja infrastruktuurista. Tämä tarjoaa sellaisen infrastruktuurin, joka tarjoaa meille huomisen liikkuvuutta. Huomisen liikkuvuutta, joka on varmaa, kaiken sisältävää, kestävää, joka on toisinsa yhdistynyttä, modernia. Näin meillä on katsaus tulevaisuuteen ja meillä täytyy todella olla tulevaisuuden näkemyksiä seuraaviin vuosikymmeniin. Näin, varjo, esittelijä Marjo varjoesittelijä, toivon teille kaikkea hyvää, kun valmistelette tätä yhteistä ITRE- ja TRAN-valiokunnan mietintöä, jotta neuvotteluiden lopuksi voisimme sitten olla ylpeitä työstämme. Kiitoksia. Thank you very much, Karima. Thank you for... Kiitos Karima, kiitos näistä tärkeistä huomioista. Ja lisäisin vielä, että meillä on hiukan yhteistyökokemusta näiden valiokuntien välillä – seitsemän vuotta sitten tai kahdeksan vuotta sitten Verkkojen Eurooppa-välineestä myöskin päätettiin kahdessa valiokunnassa, liikenne- ja matkailuvalikunnissa. Eli tämä ei sinänsä ole mitään uutta. Ja olemme hieno tyytyväisiä siitä, että pystymme tekemään yhteistyötä artiklan 55 pohjalta. Eli vastuu on jaettu valiokuntien kesken ja me äänestämme yhdessä. Me keskustelemme tästä seurauskokouksessa yhdessä ja äänestämme sitten kummassakin valiokunnassa. Lisäisin vielä, eli että yli 1200 tarkistusta on tullut komission ehdotukseen. Ja koska tämä on niin tärkeä asia, niin meillä on kolme esittelijää. Tämä on meille hyvä uutinen. Täällä on Marinesku kansanpuolueesta, Virkkunen kansanpuolueesta ja Telitska Aldesta. Eli kaksi esittelijää matkailuvaliokunnasta ja yksi teollisuusvaliokunnasta. Ja nyt sitten, jos sopii, annan puheenvuoron esittelijöille – Ehkä naiset ensin. Eli Virkkunen, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Kiitos. Sorry. Colleagues, yes, thank you. Kiitos puheenjohtajat. Ehkäpä on hyvä lähteä tästä teollisuus, energiaulottuvuudesta liikkeelle, koska tuo liikenneulottuvuus lien, lienee hiukan monimutkaisempi tai ainakin jäsenet täällä parlamentissa ovat erityisesti keskittyneet tuohon liikennesektorin 1200 tarkistusta, niin kuin puheenjohtaja totesi, ja useimmat niistä liittyvät juuri liikennealaan, samoin sen kohesiopuoleen. Mitä ITREen tulee, niin digitaaliala, energia-ala ovat tässä ihan selkeitä energia-ala, koska seuraavassa ohjelmassa jatketaan ja keskitytään energian yleishyödyllisiin hankkeisiin. Tämä on hyvin tärkeä. Tärkeimmät hankkeet ovat jo luetteloitukin ja sitten uutena uusiutuvat energialähteet. Komissio ehdottaa 10, 10 prosenttia energiapudjetusta korvamerkityksi tälle alalle ja monet äh, jäsenten tarkistukset ovat myös tämän suuntaisia. Sitten digitaaliala, se ei ehkä ole ihan niin johdonmukainen, koska tässä on koko joukko toimia, joita voidaan rahoittaa tämän digitaalisen äh, osuuden kautta sellaisia hankkeita, jotka nopeuttavat äh, gigabitti yhteyksiä yhteiskunnallisena merkittävänä ulottuvuutena, samoin nämä langattomat verkot ja sitten 5G. Investoinnit tietenkin voidaan rahoittaa tästä verkkojen Euroopan ohjelmasta Tämä on hyvin selkeä, selvää digitaalialalla on hankkeita ja aloja jo, mutta myös oikein hyviä tarkistuksia kyllä kollegoilta. Ja näin ollen yksi tärkeä asia tulee olemaan äh, talousarvio kaiken kaikkiaan. Ja on kiinnostavaa nähdä sitten parlamentin kannalta, että minkälainen budjetti tässä aikaan saadaan. Keväällähän, niin kuin varmaan muistatte, parlamentti päätti, että äh, tulevan äh, Verkkojen Eurooppa-ohjelman täytyy olla vähintäänkin samankokoinen kuin nykyohjelman ja digitaali- ja energia-aloilla se onkin samalla tasolla, tasolla kuin nykyohjelma, eli voimme olla tyytyväisiä komission ehdotukseen tällä, tältä osin. On myös hyvä mainita, ja tämä onkin jo mainittu, että komissio ehdottaa 60 prosentin osuutta ohjelmasta käytettäväksi toimiin, jotka liittyvät ilmastomuutokseen, ilmastotoimiin. Se on aika suuri osuus, kun katsotaan monivuotista rahoituskehystä 25 prosenttia on tarkoitus korvamerkitä tai keskittää ilmastotoimiin, mutta tässä ohjelmassa siis todella jopa 60 prosenttia komission mukaan. Haluan esittää kiitokseni kaikille jäsenille aktiivisuudesta ja näistä 1200 tarkistuksesta. Nyt olemme alkaneet sitten työt myös varjoesittelijöiden kanssa, me yhteisesittelijät siis varjoesittelijöiden kanssa, niin kuin puheenjohtaja tässä mainitsikin, kyseessä on yhteinen hanke kahden valiokunnan välillä. Kaikki esittelijät ja varjoesittelijät tekevät yhteistyötä. Meillä on hyvä tiimi, parikymmentä henkeä kaiken kaikkiaan ja olen ihan varma siitä, että saamme aikaan oikein hyvän loppumietinnön sitten teille esiteltäväksi. Yhtä asiaa tässä ehkä hiukan valittelen nykyohjelmassa, nimittäin synergia digitalisaation energian ja liikenteen välillä. Tässä ei ole onnistuttu, mutta ja toivottavasti onnistutaan jatkossa. Meillä on nimittäin hyviä ajatuksia. Ei tässä monia tarkistuksia asiaan liittyen tullut, eli nyt täytyy kyllä myös vielä hiukan etsiä uusia ajatuksia, miten nopeuttaa tätä edistystä, miten saada aikaan synergiaa energian ja digitalisaation välillä. Se on tärkeää tehokkuudellemme, kilpailukyvyllemme ja hiilestä luopumiselle taloudellessamme. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia, Henna. Eli tämä oli siis teollisuusvaliokunnan puheenvuoro ja sitten kaksi esittelijää matkailuvaliokunnasta. Marinesku, olkaa hyvä. Thank you, uh, chair. Dear... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia kovasti näistä tarkistuksista. Minulla itselläkin on jo kompromissiehdotuksia tässä suhteessa, joten olen arvioinut tehnyt työstämällä näitä kompromisseja. Tässä on joitakin kohtia, joissa mielestäni on vaikea päästä sopimukseen. Ei nyt niin hirvittävän monta. Ja niissä kannattaa ehkä äänestää, kun päätetään, mutta uskoakseni useimmissa voidaan päästä sopimukseen. Ja nythän me arvioimme näitä ehdotuksia. Sitten huomenna on toinen kokous varjoesittelijöiden kanssa ja silloin varmaan saadaan jotain myöskin kompromissiehdotuksina esille. Kun nyt puhutaan sitten liikennepuolesta, Telitskan kanssa on tehnyt erinomaista yhteistyötä, joten toivottavasti voimme saada sitten sellaisia kompromisseja aikaiseksi, jotka tyydyttävät kaikkia kollegoita. On yksi asia budjetista. Kuten tiedätte, puheenjohtajakokous hyväksyi työjärjestyksen parlamentille ja budjettikollegamme jo ehdottivatkin tässä väliaikais mietinnössä lukuja kaikille eri politiikan aloille ja huomenna sitten meidän on tarkoitus keskustella tästä aiheesta. Ehdottaisin, että seurailisimme tätä ehdotusta jonka esittelijät ovat tehneet. Nehän ovat myös yhteisesittelijöitä. Ehdotuksena on se, että lisätään kuljetuksen yleisrahoitusta 7 miljardilla, jotta voidaan päästä miltei komission ehdotuksen vuodelta 2011. Tietysti sitten täytyy käydä neuvotteluita neuvoston kanssa ja pohjata se toivottavasti Eurooppa-neuvoston päätökseen. Mutta hyvä ajatus aloittaa nämä neuvottelut tällaisella vahvalla vaatimuksella. Kiitos Marian. Ja sitten toinen edustaja liikennevalikunnasta oli Telitska, olkaa hyvä. Kiitoksia. Pari asiaa minun puoleltani. Minäkin arvostan kummankin valiokunnan kollegoiden ponnisteluita. Nämä lukemat ovat aika korkeat ja muutama yö meni siihen, kun kävimme kaikki tarkistukset läpi. Monet näistä tarkistuksista keskittyvät ihan oikeisiin asioihin ja varmasti ne voidaan ottaa huomioon sitten kompromistarkistuksissa, joita juuri laadimme Marianin kanssa. Toisaalta jotkut tarkistukset ovat tulleet useaan kertaan ja meidän täytyy miettiä ehdotuksen laillista laatua. Eli yritämme hallinnoida näitä tarkistuksia. Olen iloinen siitä, että valtaosa kollegoista on hyväksynyt tämän bonusidean yksinkertaistamisen kaksivaiheisen hankearvioinnin indikaattorit. Ja näihin kriteereihin tuli hyvin paljon tarkistuksia. Ja niin kuin muissakin asioissa, niin täytyy katsoa, mitä laitetaan tähän tekstiin ja mitä lähden johonkin muualle. Ja sitten puhumme aikataulusta komission jäsenelle. No budjetista jo puhuttiin, en puhu siitä sen pidempään. Mutta kaiken kaikkiaan liikkuvuuskysymys matkailuvaliokunnassakin oli sellainen, joka sai hyvin paljon tukea. No yksi puute tuli jo esiin, eli inflaatio on iskenyt tiettyihin tarkistuksiin, vaikka kyllä sen ymmärränkin. Hyvin monet ovat korostaneet Pariisin tavoitteiden saavuttamista. No kukaan meistä kolmesta ei sitä kiistä, mutta meidän täytyy löytää oikea sanamuoto ja katsoa, mitä laitetaan tähän tekstiin ja mitä ehkä pitää laittaa muualle. Ja myöskin on korostettu alueiden roolia. Tämä koskee kaikkia poliittisia ryhmiä. Ja monia hankkeita haluttaisiin pidentää. Täytyy katsoa, mitä tälle voidaan tehdä. Ja yksi hankalo, hankalimpia kysymyksiä liittyy kohesio-siirtoihin. Eli tästä voisi puhua pitkään. Tässä asiassa on vaikea päästä kompromissiin, mutta kuten kollegat sanoivat, meillä on huomenna varjoesitelijöiden kokous. Laadimme sitten vielä kompromisseja ja odottelen sitten teidän palautettanne tänäisen keskustelun jälkeen. Kiitoksia ja sitten varjoesittelijät. Ensimmäinen Kumpula Natri SND-ryhmästä, mutta jos voisit selittää, eli jos puhut, siis puhutko teollisuusvaliokunnan vai kummankin valiokunnan nimissä? Se on tärkeää. Both committees? Eh, okay, because we've got on the We are all together 16. Meitä on yhteensä 16. Eiköhän täytyy pitää, että siinä periaatteessa meitä on yhteensä 16, vaikka kaikki teemme yhteistyötä tietysti. Eli monet kohdat käsittelevät koko pakettia. Ensinnäkin otin huomioon nämä tarkistukset, joiden tavoitteena oli tehdä tämä yhdenmukaiseksi monivuotisen rahoituskehyksen kanssa yleisesti ottaen ja jotkut yleiset säännökset, joita täytyy muokata – jotta voidaan saada tämä johdonmukaisuus aikaiseksi. Lisäksi minua kiinnosti se, että nähdään tarkistukset. Monet niistä ovat tärkeitä ja katsoin niitä ajatuksia, että tässä mennään oikeaan suuntaan ja että kun kyseessä on koko valiokunta näiden takana. Ja monet olivat mielenkiintoisia tässä suhteessa. Teemme yhteistyötä Virkkuusen esittelijän kanssa, jotta saamme sitten energia- digitaalipuolelle johdonmukaisen lähestymistavan. Yleinen kommentti energiasta on, että me haluamme saada Pariisin sopimuksen tuloksia aikaiseksi, eikä kyseessä ole se, että tämä valiokunta nyt kaiken tämän työn jälkeen haluaa unohtaa Pariisin ja energiatehokkuuden. Kyllä meillä on käytössä lainsäädäntöä, jonka avulla luodaan eurooppalaisia energiamarkkinoita, eurooppalaiset energiaverkostot, joten ei voi olla niin, etteikö energiatehokkuus olisi tässä tärkeässä osassa. Ja minusta meidän tulisi ehdottomasti se tähän sisällyttää. Jos täällä sanotaan, että tässä on kysymys verkkoja Euroopassa, jos kysymys on verkkoja Euroopasta ja energiamarkkinoista, niin silloin parasta on myös olla tehokkaita ja on hullua sanoa, että emme kiinnitä huomiota tehokkuuteen, vaan rahoitamme jotain, joka ei ole välttämättä yhtä tehokasta vanhaa, ehkä fossiilipolttoainetta. Tätä siis meidän täytyy työstää ja mielelläni aloitan tämän työn yhdessä komission kanssa ja kaikkien neuvoston jäsenten kanssa. Vuoteen 2027 asti sitä ei tietysti saa unohtaa, mutta kuten Virkkunen mainitsi, uutta ovat nämä rajoja ylittävät uusiutuvat energialähteet ja tässä suhteessahan tietysti tilanteen täytyy olla sellainen, että se täytyy olla rajalla tai sitten järjestelmässä niin, että se auttaa laajempia verkostoja. Ja mielestäni koko verkko Euroopan ajatus on se, että se luo nämä käytävät yhteisen Euroopan jopa liikennekäytävissä ei ole pelkästään siltaa, on myös moottoritie ja rautatie. Ja digitaalisessa 5G, minusta meillä ei pitäisi olla pelkästään teitä, vaan myös keskiöt. En halua nähdä, että meillä on pelkästään pieniä innovaatiokeskuksia tai yliopistoja. 5G täytyy saada muuallekin ja sitä tulee siis muuttaa. Kiitoksia. Pyytäisin, että varjoesittelijät puhuvat korkeinta kaksi minuuttia, koska meillä on täällä pitkä puhujalista. Sitten Ajala Sender liikennevalikunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi esittäisin minäkin kiitokseni. Tosiaan kompromisseja tässä tullaan tekemään varmaan huomenna varjoesittelijöiden kokouksessa äh, ainakin nämä äh, TRAN-valiokunnan osalta. Ja mm, haluan tosiaan kiittää niin Marineskua kuin Telitskaakin tästä avoimuudesta, jolla ovat käsitelleet näitä liikenne kysymyksiä. Ennen kaikkea meidän täytyy nyt konsolidoida tietyt ehdot, jotka liittyvät tukikelpoisuuteen, valintakriteereihin, ottaen huomioon myös monimodaalisuus, monimuotoisuus, lentokentät muun muassa ja niin edelleen. Tietenkin yhteentoimivuus muun muassa rautatiekuljetuksissa, samoin alueelliset liittymät niin, että kaikki Euroopan alueet voivat osallistua tähän yhteiseen verkkojen Eurooppaan samoin sitten esteiden poistaminen rajoilta. Tässähän itse asiassa on ollut jo puhetta asetuksesta tnt verkkojen osalta. Tarvitaan tällaista dualista liikkuvuutta, mm, siis myös sotilas- ja siviiliyhteiskäyttö toimintaa tälle oma talousarvionsa tietenkin. Ja jos tätä sotilaspuolen talousarviota ei sataprosenttisesti käytettäisi, niin se tulisi kyllä sitten palauttaa liikennepuolen käyttöön, mitä näihin talousarviokysymyksiin siis tulee. Sitten tietenkin kohesio. Kohesiosta käydään hyvin mielenkiintoista keskustelua, joka perustuu menneisyyden kokemuksiin ja tietenkin katsoo tulevaisuuteen. Ja vielä näistä tutkimuksista katson, että huolimatta siitä, että on tehty ehdotus leikkauksista, niin katsomme, että tämä 50 prosentin taso on säilytettävä Osuuden on oltava merkittävä, koska kyse on tärkeistä infrastruktuurihankkeista. Sitten äh, kun ajatellaan tiettyjä avoimia kysymyksiä äh, rajat ylittävässä toiminnassa, niin äh, on tietenkin tilanteita, joissa esimerkiksi tarvitaan uusia käyttäviä muun muassa Baltian alueella, Valensiasta ja niin edelleen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Chesak ECRstä. Ja ilmeisesti hän on teollisuusvaliokunnasta. Pani przewodnicząca, dziękuję za... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Hyvät puheenjohtajat, kiitoksia puheenvuorosta. Monia tarkistuksia on esitetty haluaisin keskittyä niihin, jotka koskevat avainasemassa olevia kysymyksiä ECRlle. On selvää, että kaikki siirrot, jotka tapahtuvat kohesiorahastosta, rahastosta täytyisi alistaa samoihin sääntöihin kuin mitä Verkkojen Euroopan välineessä tehdään. Ja ilahtuneena olen saanut huomata, että EPP ja sosiaalisten kollegat ovat esittäneet samankaltaisia tarkistuksia. Otetaanpa esimerkiksi kaksi liikenteeseen liittyvää hanketta. Millä tavalla niin on tarkoitus kilpailla rahoituksesta – Onhan mahdotonta verrata kahta hanketta kahdesta eri jäsenvaltiosta keskenään. Infrastruktuuri on erilainen, tarpeet ovat erilaiset, liikkuvuussuuntaukset ovat erilaiset. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat erityispiirteensä. Ja jokainen jäsenvaltio on ainutlaatuinen, kun tarkastellaan sitä, millä tavalla verkkoja laajennetaan. Meidän täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden edut. Kilpailu, ei ole sinänsä riittävää. Sitten kun katsotaan näitä hyväksyttäviä toimia ja tarkistuksesta 97 näitä näkökulmia, olen sitä mieltä, että se mitä Euroopan komissio tässä ehdotuksessa ehdottaa, ei ole riittävää. Tai muotoilen uudestaan. Tässä mennään liian pitkälle, sillä meillä on liikaa rajoitteita, kun puhutaan maakaasusta. Investoinnit maakaasuun voivat olla erittäin hyödyllisiä. Ne mahdollistavat sen, että vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Voimme viedä eteenpäin vaihtoehtoisia polttoaineita. Lisäksi se voi auttaa meitä viemään eteenpäin uusiutuvia energialähteitä. Kaikkihan riippuu alueellisesta tilanteesta ja mitä energiamuotoja käytetään. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Alden varjoesittelijä. Pedersen nyt ei ole paikalla. Eli Mortenia sijaistaa Telitska, olkaa hyvä. Thank you, so Kiitoksia. Eli nyt laitan teollisuusvaliokunnan hatun päähän. Morten joutui menemään muualle, mutta puhun nyt hänen puolestaan. Morten haluaa sanoa, että että hän haluaa kiittää esittelijöitä hyvästä työstä. Erityisesti, koska tämä muistuttaa meitä siitä, että SEF on tärkeä Euroopalle. Meillä on mahdollisuus päästä Pariisin tavoitteisiin, ratkaista ilmastohaasteita ja eilen saimme kuulla huolestuttavia uutisia, eli meillä on paljon työtä tehtävänä vihreän energian ja ilmastonmuutoksen osalta. Eli meidän pitää nyt lisätä investointeja ja ponnisteluita, vähentää hiilidioksidipäästöjä liikenteessä ja energialalla. Hän myöskin haluaisi korostaa, että parlamentin on pidettävä yhtä näissä neuvotteluissa. Hän katsoo, että meidän pitää haastaa neuvoston tämänhetkinen tilanne liian usein siellä edetään hyvin hitaasti, kun ajatellaan siirtymää kohti vihreää energiaa. Eli siinä kaikki, mitä Morten halusi sanoa. Kiitoksia. Ja sitten Guesta. Eli tänne kun Penas edustaa kumpakin valiokuntaa. Muchas gracias. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kolmelle esittelijälle tämän keskustelun järjestämisestä. Minä puhun tosiaan omissa nimissäni TRAN-valiokunnan puolesta, mutta sitten myös Javier Beniton kollegani puolesta, joka ei pääse paikalle, pahoittelee kovasti, hänellä on muita sitoumuksia ja puhun sitten myös hänen puolestaan teollisuusvaliokunnassa. Kolme tärkeää kysymystä. Ensinnäkin mielestämme on aivan keskeistä nostaa esiin energiatehokkuus. Ennen kuin suunnitellaan yhtään mitään uusia infrastruktuuriinvestointeja, täytyy analysoida, mitenkä eh, parempi energiatehokkuus voisi jopa tehdä tarpeettomaksi uuden infrastruktuurin rakentamisen. Toiseksi kun ajatellaan kansainvälisiä sopimuksia, niin verkkojen Euroopan ei tulisi tukea fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia hankkeita, erityisesti myöskään maakaasuun liittyviä tai perustuvia hankkeita. Tämä climate proofing-asia täytyy myös soittaa eli tarkastella kaikkien hankkeiden ilmastovaikutuksia, jotta täytämme Pariisin sitoumuksemme. Mitä liikennevaliokuntaan tulee, niin tosiaan tuhat, yli 1200 tarkistusta ja hyvin vähän aikaa niitä käsitellä. Voi kyllä olla aika räjähdysherkkäkin kokteil tässä, mutta haluamme puhdasta, uuden aikaista liikennettä myös alueille, jotka tähän asti ovat jääneet hiukan lehdellä soittelemaan. Tämän lisäksi, äh, kun ajatellaan äh, tukikelpoisuutta, niin äh, meidän täytyisi tukea käytävää Valensiasta Saragosaan, eli Välimeren ja Atlantin yhdistäminen, tällainen käytävä. Voisi jopa syntyä sellainen vaikutelma, että verkkojen Eurooppa käytetään tässä nyt muuttamaan eurooppalaisia verkkoja ilman, että huolehditaan kaikista säännöistä ja otetaan ne huomioon. Teknologianeutraalius on tärkeä kysymys. En suinkaan hylkää ajatusta siitä, että eh, nestemäinen kaasu voisi olla tällainen eh, nopea ratkaisu lyhyellä aikavälillä, mutta kun parannamme infrastruktuuri teknologioita, niin katsoisin, että ei tule nyt mennä siihen ansaan, että laitetaan kaikki munat yhteen eh, koriin. Meidän täytyy kyllä pyrkiä nolla päästö energian niin siis minulla on kaksi puheenvuoroa tässä, parahin puheenjohtaja, joten tupla aika tietenkin myös. Niin, sitten äh, nämä infrastruktuurihankkeet, jotka rahoitetaan, äh, niin äh, meidän on huolehdittava täydestä esteettömyydestä myöskin liikuntarajoitteisille ja sitten äh, julkiseen liikenteeseen on ehdottomasti panostettava. Se on aivan välttämätöntä. Sen, sen täytyy olla kansalaisille luonnollinen valinta. Me teemme mielellämme yhteistyötä kaikkien kanssa. Kiitos. Uh, thank you very much, madam. You were absent. Kiitoksia. Pitää paikkaansa tehän. edustetta kumpaakin varjoesittelijää. Sitten vihreistä. Michael Kramer liikennevalikunnasta ei ole paikalla, mutta puheenjohtaja on hänen sijaisenaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kramerin nimissä tämän verkkoyhtelittämisen täytyy olla avainasemassa liikennepuolella. Huomisen liikkuvuuden pitää yhdistyä läheisyyteen. Se merkitsee sitä, että saadaan kaikki turhat hankkeet päättymään. Se on Grammarin hanke esimerkiksi Lyon Torino välisestä yhteydestä, joka ei enää voi olla prioriteetti. Kysymys ei ole myöskään siitä, että ikuisesti vain rakennetaan, vaan että ensin uudistetaan sitä, mikä meillä jo on olemassa. Uudistetaan rautateitä, uudistetaan teitä, Meillähän on kaikki tämä maantien liikenteen turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja tämä kaikki täytyy hoitaa. Tämän vuosisadan ytimessä on liikkuvuuden yhdistäminen, miten päästään kohdasta A pisteeseen B. Jokaisen kansalaisen pitää saada käyttöönsä tällaisen, tällainen liikkuvuus siirtyen yhdestä liikkumisvälineestä toiseen. Ja kasvihuonekaasun puolella vuodesta 1990 eteenpäin maantieliikenneellä vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjä ollenkaan. Nyt tässä nimenomaan pitää asettaa ilmastokysymykset etusijalle siitä syystä, että me kaikki nyt istumme tulivuoren päällä ja jokaisen täytyy hoitaa oma osansa tästä vastuukannosta. Me tarvitsemme uuden energiasekoituksen. Se merkitsee sitä, että yhtäältä käytetään sähköä, joka, joka tulee uusiutuvista energialähteistä, osittain käytetään vetyä ja sitten kasvua. Huomisen liikkuvuus ei voi olla tämän vuosisadan liikkuvuutta, jollei se ole kaikille käytettävissä. Olemme keksin, että sanan, joka kuvaa niitä, joilla, jotka ovat haavoittuvassa asemassa suhteessa liikkumiseen, joilla ei ole esimerkiksi maaseutualueella käytettävissään liikkumisvälineitä, ja tähän meidän täytyy saada aikaiseksi muutos. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja sitten teollisuusvaliokunnasta Marcellesi. Gracias, eh, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kansainvälisten tutkijoiden raportti YKssa ei jätä paljon sijaa epäilyille. Meidän täytyy edetä nopeammin ja kunnianhimoisemmin. Näin voimme välttää kustannuksia, jotka liittyvät sitten valtavaan katastrofiin. Ja sillä on myöskin, tähän liittyy myöskin miljoonia työpaikkoja, joita voitaisiin luoda. Eli verkkojen Euroopan on tässä merkittävä rooli ja meidän täytyy tehdä erinäisiä asioita. Ensinnäkin ei yhtäkään euroa enää fossiilisiin polttoaineisiin, ja tämä koskee myös maakaasua. Ja Euroopan komission täytyisi nyt toimia selkeästi tämän vihreän kaasun suhteen. Muussa tapauksessa tätä ei voida hyväksyä. Ja sitten ilmaston osalta 70 prosenttia vähintään pitää osoittaa ilmastohankkeisiin. Ja meillä pitää myöskin olla ilmastokokeita, climate proofing, ja se sopii juuri tähän mietintöön. Sitten on rajat ylittäviä uusiutuvien energialähteiden hankkeita. Komissio puhui 10 prosentista, mutta se ei kuitenkaan riitä. Katsotaan vaikka mitä tutkijat sanoivat. Tarvitaan vähintään 20 prosenttia. Vähintään. Ja lopuksi vielä pääperiaatteet. Ei nyt keksitä mitään uutta, vaan noudatetaan tämänhetkisiä direktiivejä. Esimerkiksi mitä tulee kaasun toimitusvarmuuteen ja hallinnointiin. Ei sen enempää eikä sen vähempää. Täytyy muistaa, ettei tässä sanota, että pitää investoida energiatehokkuuteen, vaan täytyy katsoa, miten nämä hankkeet todellakin täyttävät energiasäästötavoitteita. Jos ne täyttävät, niin ne ovat hyviä, jos eivät, ne sitten niihin kannata enää sijoittaa. Eli eilen me saimme nyt hälytyssoiton ja meidän täytyy nyt soveltaa näitä suosituksia ja meidän täytyy olla eturintamassa tässä ekologisessa muutoksessa. Kiitos. Very much, Now we... Kiitoksia. Ja sitten varjoesittelijät EFDDstä. Kumpikin on paikalla. Tamburano edustaa heitä. Ehm, grazie, presidente. Kiitoksia. Muutama asia, jotka liittyvät tarkistuksiimme. Tämä tulee digitaaliset energia, infrastruktuurit ja sitten hiukan vielä matkailuvälikunnasta. Ensinnäkin, mitä kiinnostaa ilmastonmuutoksen torjuminen vähentämällä hiilen käyttöä viimeistään vuoteen 2050 mennessä? Eli hankkeiden pitää olla pitkäaikaisia ja niiden pitää noudattaa ilmastotavoitteita ja niihin liitetään tämä ennakkotarkistus climate proofing. On välttämätöntä investoida energiainfrastruktuureihin, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin, ja meidän täytyy kieltää rahoitus infrastruktuureille, joissa hyödynnetään fossiilista polttoainetta. Tämä koskee myös maakaasua. Erityisesti kun nyt kuulemme, millaisia hälytyskelloja on viime aikoina soitettu, niin meidän pitää todella panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ensin energiatehokkuusperiaate. Kyse oli vain siitä, että annetaan enemmän rahoitusta rahat, rajat ylittäville energiatehokkuushankkeille, joilla kyllä on paljon eurooppalaista lisäarvoa, vaan ennen kuin tehdään päätöksiä rahoituksesta, meidän täytyy miettiä vaihtoehtoja, joilla voidaan vähentää kokonaisenergian kulutusta. Ja tässä noudetaan energiaunionin periaatteita, joista on jo sovittu toimielinten välillä. Ja meidän täytyy aina muistaa ympäristön ja kansanterveys, kun kyse on elektromagneettisesta säteilystä. Meidän täytyy tarkistaa asioita ennen kuin tällaisia asennuksia tehdään. Kaikkia näitä asioita vielä kunnolla tutkittu. Emmekä tiedä, miten nämä asiat vaikuttavat esimerkiksi koulujen, sairaaloiden, lasten paikkojen lähellä. Eurooppalaisten kansanterveys on meille tärkeää ja meidän täytyy investoida oikeisiin infrastruktuureihin. Ja koko Eurooppa tarvitsee kunnollisia infrastruktuureita. Muussa tapauksessa sisämarkkinoilla ei ole merkitystä kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. Ja sitten matkailuvaliokunnasta haluaisin painokkaasti todeta, että useissa jäsenvartioissa hyvin suuri osa liikenneinfrastruktuurista pitää nyt turvata. Eli kyse ei ole vain infrastruktuurien vanhennumisesta. Italiassahan tästä oli juuri ikävä esimerkki, Eli verkkojen Eurooppaa ei pidä käyttää vain uusien rakenteiden rakentamiseen, vaan me katsomme, että meidän pitää myöskin huoltaa olemassa olevia ja ainakin päivittää niitä, koska meidän täytyy muistaa esimerkiksi raskas tavaraliikenne on lisääntynyt monilla teillä. Kiitos. Kiitoksia, Dario. Turvallisuus ja puolustus valiokunnan kunta myöskin on laatinut lausunnon ja sieltä valmistelija on Castaldo. Olkaa hyvä. As a rapporteur of the opinion. Lausunnon valmistelijana. Chair, grazie mille, Zenkuja Barzog. Eh, gentili Kiitoksia. Hyvät kollegat, Minulla on vähän aikaa käytössäni. Meillä oli kesätauko, mutta kuitenkin saimme aikaan hyvän tuloksen. Lausunnosta äänestettiin kaksi viikkoa sitten ja se sai tukea kaikista ryhmistä. Ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja myöskin sihteeristöä. Eli me haluamme lähettää selkeän viestin kahden päävaliokuntaan, mitä tulee sotilaisen liikkuvuuden haasteisiin. Tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä nyt käsitellään Tranissa Itressä, ja Tampurano jo luetteli hyvin nämä asiat. Eli tässä nyt on kat- neljä asiaa, johon olemme kiinnittäneet huomiota. Ensinnäkin kaksikäyttöiset tuotteet, eli on tiettyjä siviiliinfrastruktuureita, joita... Niin, jos sopii, niin hiukan hitaammin, koska tulkit eivät oikein nyt pysy kärryillä. Niin, sotilaan liikkuvuus pohjautuu sille, että on tiettyjä siviiliinfrastruktuureita, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilasvarustusten liikkuvuus liikkumiseen. Ja sitten toinen asia, johon pitää kiinnittää huomiota. On selvää, että sotilaiden liikkuvuus riippuu eurooppalaisista infrastruktuureista, ja meidän täytyy miettiä haasteita, joita on lähialueilla ja jotka näkyvät myöskin kansalaisten turvallisuustilanteessa. Meillä pitää olla maantieteellisesti tasapainoinen lähestymistapa sotilaisen liikkuvuuteen, Kriisit, kriisit kehittyvät nopeasti. Välimeren tilanne, Balkanin alue, myöskin arktinen alue tulevaisuudessa. Meidän täytyy pystyä nopeasti toimimaan näillä alueilla, jos on vaikka kriisejä tai luonnonkatastrofeja. Ja myöskin etelä-pohjoisakselia pitää harmonisoida. Meidän täytyy toimia myöskin Naton kanssa yhteydessä. Ja meidän pitää pystyä liikuttamaan helposti miehistöä kriisialueissa ja meillä, pit- meillä pitää varmistaa, että py- pystytään turvallisesti liikuttamaan välineitä ja ihmisiä hätätilanteissa. Tämä koskee myöskin luonnonkatastrofeja. Ja sitten kun ajatellaan tulli- ja byrokraattisia toimia, diplomaattisia toimia, turvallisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä ja muita, niin tähän liittyy viimeinen elementti, eli ympäristökysymykset – ja liikkuvuuden kestävyys. Eli puhun nyt päästöjen vähentämisestä ja ympäristöstandardeista, joita pitää päivittää. Ja tähän tarvitaan myöskin paikallisyhteisöjen mukanaoloa. Eli 35 tarkistusta on tehty ja niissä onkin kiinnitetty huomiota turvallisuuteen. Ja siellä on toivottavasti lausunto saa teiltä tukea ja näin voimme pitää mielessä, että haluamme parantaa tämän lopputuen tulosta. I would like to... Kiitoksia. Ja sitten annan puheenjohtajan Ojan Delille, ole hyvä. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin avaan keskustelun sitten niille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Aloitetaan Pascual de Grandesta puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Espanjan kansanpuolueen valtuuskunnalle. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Nythän olemme oppositiossa, emmekä enää hallituksessa, mutta esimerkiksi Ines Ajalan tarkistukset, sosialistikollegan tarkistukset ovat voineet saada myös meiltä tukea. Ylipäätään 1120 tarkistus esimerkiksi ehdottaa tätä Saragossa Valencia eh, käytävää, eli tätä Välimeren eh, käytävää. Se on meille hyvin tärkeää. Sitten 246 ja 1060 eh, tarkistukset El Castillolta korostavat äärimmäisen tärkeitä interkonnektoreita. Sitten komissio on tehnyt infrastruktuuriehdotuksia liittyen lentokenttiin muun muassa 677 ja tästä eteenpäin muutama tarkistus, joiden yhteisrahoituksesta on puhuttu. Sitten tarkistukset 475, 746 ja reuna-alueet, syrjäiset alueet, on monia tarkistuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen yhteiskunnalliseen kohesioon ylipäätään kohesion matolta muun muassa näitä tarkistuksia. Ja sitten 957 tarkistus, tätä emme voi tukea, koska se tätä Atlantin välimeri käytävää ei tue ja on mielestämme hyvin epäsolidaarinen Espanjaa kohtaan. Pyytäisimme solidaarisuutta. No, missä on Kiitoksia näistä tarkistuksista. 1120 ja sitten Kiitoksia. Meillä on tarkistuksia, joissa puhutaan prioriteetteista ja jos halutaan päästä ilmastotavoitteisiin, niin ei pidä keskittyä ainoastaan näihin rajat ylittäviin hankkeisiin, vaan myöskin kaupunkikysymyksiin. Ja sitten tarkistus 899. Sillä halutaan taata vastavuoroisuus julkisilla markkinoilla, strategisilla markkinoilla, kuten energia- ja digitaalisilla markkinoilla. Ja pitäisi tehdä pakolliseksi sääntö, joka on jo direktiivissä liittyen julkisiin hankintoihin. Eli sieltä pitää poistaa tarjoukset, joista 50 prosenttia tulee, lisäarvosta tulee maista, joiden kanssa EUlla ei ole asiaan liittyvää sopimusta. Emme halua sulkea eurooppalaisia markkinoita, mutta haluamme taata vastavuoroisuuden ja tätä, tämä ei koske maita, jotka tarjoavat vastaavan pääsyn omille julkisille markkinoilleen. Meillä on jo oikeudelliset puitteet ja voimme taata, että ne markkinat, jotka hyötyvät interkonnektioista, noudattavat vastavuoroisuusperiaatetta – jos äänestätte tätä tarkistusta vastaan, niin sitten äänestätte Euroopan teollisuutta vastaan ja myöskin vastavuoroisuusperiaatetta vastaan, jota aina olemme puolustaneet. Ja toivottavasti tämä voidaan ottaa mukaan kompromissiin. Meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua vielä täysistunnossa, koska tämä on liian tärkeä asia. Ja me emme voi avata kaikkia markkinoita, jos kilpailijamme sulkevat markkinansa eurooppalaisilta. Parole est à vous pour... Kiitoksia edustaja Rike, puolitoista minuuttia. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Nämä budjettipohdinnat, ensinnäkin tämä yhdistämismekanismi numero yksi on toiminut aivan hyvin. Kaikki ovat olleet siihen tyytyväisiä toiseksi. Meidän täytyy saada 500 miljardia rahoitusta, jotta voidaan viedä päätöksen verkot lisäksi. Meidän täytyy katsoa FEDER-puolella maksuissa, kilpailukyvyssä. 70 miljardia on käytetty keskitetysti liikenteeseen, mutta se ei ole millään tavalla tuonut eurooppalaista lisäarvoa, kun katsotaan näiden 15 viimeisen vuoden tulosta. Ja siitä syystä ehdotin tällaista pientä tarkistusta, 20 miljardin tarkistusta, joka vaikuttaisi budjettiin mutta 20 miljoonaa siirrettäisiin siis, ja niin sitä voitaisiin hyödyntää keskitetysti ja saada Euroopasta lisäarvoa aikaiseksi. Se on 8 prosenttia budjetista ja jos ajatellaan, että kohesiossa meillä on noin 10 miljardia, niin tämä on suhteellisen vaatimaton ponnistus. Ja jos näin ei päästä tähän keskittymiseen, yhdistymisen. Muussa tapauksessa meillä ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia, ja, jotta pääsemme niihin tavoitteisiin, joita olemme asettaneet vuonna 2030. Rike, Madame Lukashenska. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, bardzo się Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensinnäkin olen tyytyväinen siihen, että verkkojen Eurooppa-väline saa jatkoa myös seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Toiseksi olen sitä mieltä, että kun jotain suunnitellaan, se kannattaa tehdä järkevästi. Ja TRAN-valiokunta on aina kannattanut sitä, että liikenneyhteyksiä muun muassa Ukrainaan parannetaan ja minua yllättää nyt se, että Pohjanmerellä ja Itämerellä nyt sitten Itämerellä tämä verkko päättyy Katowiceen. Sitä pitäisi kyllä pidentää Sesuvin kautta aina Ukrainan rajalle saakka. Semminkin kun tässä puhutaan myös käytävän kahdeksan pidentämisestä medikaan saakka, joten meidän on aivan välttämättä huolehdittava myös synergiahyödystä. Kiitän esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. No, tämä on ollut kyllä kova työ, joka on tähän mennessä tehty ja uskon, että saamme aikaan hyviä kompromisseja myös nyt jatkossa niin, että valiokunnat ne voivat hyväksyä. Yksi asia muuten vielä pieni huolenaihe. Mietin tässä varojen jakoa, 70 kansallisille hankkeille ja 30 prosenttia sitten yhteisiin kohesio-ohjelmista puhun nyt. Että onko tämä, tämä oikea jakomalli? Saattaa olla niin, että heikommat alueet tämän jaon vuoksi eivät sitten saakkaan toteutettua välttämättömiä investointeja, jotka itse asiassa ovat jo, jotka on jo suunniteltukin. Toivon, että tämä otetaan huomioon. Kiitoksia edustaja Lukashenska. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Lopuksi annan puheenvuoron uudelleen puoleksitoista minuuttiksi esittelijöillemme. Edustaja Virkkunen ensimmäisenä. Yes, thank you, Madam Chair. Kiitoksia Minulla ei ole paljon lisättävää. Haluaisin vain kiittää kaikkia puheenvuoroistanne ja tarkistuksista. Ja kuten Marinsku sanoi, huomenna aamulla tapaamme varjoistelijoiden kesken. Jatkamme työtä. 22. päivä piti äänestää. Meillä on vielä pari varjokokousta, koska tiedämme, että aika paljon työtä on vielä edessä, mutta haluan kiittää teitä kaikesta työstänne. Monsieur Marinescu, la parole est à vous pour une minute trente. Marinescu. Thank you very much for... Kiitoksia. Kiitos äh, näistä huomioista. Otamme ne luonnollisesti äh, huomioon ja nähdään huomenna. Kiitos. C'est court et précis, monsieur. No se oli tarkkaa ja lyhyttä. Kuten aina, Telitska viimeisenä. Puheenjohtaja, minä voin vain allekirjoittaa tämän. C'est de la provocation. No, näytätte <laughs> ihan provosava siellä, edustaja Telitschka. No niin, tunnen teidät siis hyvin. Ja ennen kuin teemme päätelmä, haluan muistuttaa teitä siitä, edustaja Virkkunen, että 22.11. äänestetään. Älkää lähtekö heti. Kyseessä on erittäin tärkeä asia tämä mekanismi, jota käsittelimme. Ja meidän täytyy siihen mennessä löytää kompromisseja sekä TRAN-valiokunnan että ITRE-valiokunnan kanssa. Vaikea tehtävä ja annan lopuksi puheenvuoron ITRE-valiokunnan puheenjohtajalle, jotta hän voi sanoa muutaman loppusanan. Kiitoksia yhteistyöstä. Siinä kaikki. Kiitoksia, näin kokous on päättynyt. <laughs> Okay.